Tämä neuvoston ja komission julkilausumia, jotka liittyvät Nord Stream kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistamisesta ja sen vaikutuksesta energiaunioniin ja toimitusvarmuuteen. Annan puheenvuoron ministeri Schmidtille neuvostosta. Merci, monsieur le président. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät naiset, hyvät herrat, hyvät edustajat toimitusvarmuus, siihen liittyvä turvallisuus ja tiiviimmän yhteistyön edellytys meidän kumppaneitemme kanssa ovat tulleet mm, erittäin tärkeiksi e, EUn agendalle. Energia on geostrategisesti tärkeä ja toimitusvarmuus on keskeinen panos koko EUn alueelle. Tässä mielessä moniin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Minä haluan tässä mainita kolmannen paketin sisämarkkinoilla direktiivi, joka liittyy uusiutuviin energialähteisiin ja ja energiatehokkuus, joka lisää meidän riippumattomuutamme. Komission tiedotus parlamentille ja se puhutaan Euroopan unionin strategiasta energiaturvallisuudessa ja yhteistyöstä naapureiden kanssa. vuoden 2014 loppuvuodella energiaunioni ajatuksena käynnistettiin. Puheenjohtajamme on sitä mieltä, että tässä on keskeinen vaihe, kun puhumme laadullisesta harppauksesta energian laadukkuuteen ja kun me haluamme vahvistaa toimitusvarmuutta tässä on viisi ulottuvuutta. Ne ovat yhtäläisen tärkeät toimitusvarmuut, sisämarkkinat, jotka ovat täydellisesti integroitunut energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen ja viimeiseksi tutkimus ja innovaatio. Tästä viimeistä kohdasta haluaisin muistuttaa, että Luxemburg puheenjohtajamaana on järjestänyt Luxemburgissa äskettäin energiateknologian viikkotapahtuman, johon allistui yli 500 alan asiantuntijaa, energiaministerit ja ministereitä ja yritysmaailman edustajia ja myös eh, uusiutujen energialähteiden yritysedustajia. Tässä energiakysymyksessä puhutaan myös alueellisen yhteistyön vahvistamisesta energiakysymyksissä. Yhteistyön avulla voimme vahvistaa markkinoiden integroitumista samalla toteuttamalla säästöjä. Tällä tavalla voimme luoda myös energiainvestointeja. Kun lähdetään toteuttamaan energiaunionia ja aivan erityisesti kun lähdemme vahvistamaan sen turvallisuutta, toimitusvarmuutta, neuvosto odottaa komissiolta esittämää, että komissiolta, että se ensi vuonna esittäisi esity, ehdotuspaketin nimenomaan maakaasun toimittamisesta. Me haluamme seurata tarkasti valmistelevia töitä nimenomaan julkisissa kuulemistilaisuuksissa. Mitä tulee sitten aivan erityisesti tähän hankkeeseen Nord Stream kaasuputken laajentamiseen. Neuvosto ei ole tähän mennessä vielä hyvä, omaksunut mitään virallista kantaa. Tässä on kyse kaupallisesta hankkeesta venäläisten ja läntis, länsi, läntisten yritysten välillä. Puheenjohtajamaa on erittäin tietoinen siitä, että tämä hanke sisältää panoksia, jotka ovat energiapoliittisia, taloudellisia, geopoliittisia ja ympäristöllisiä. Se synnyttää kysymyksiä jotka liittyvät nimenomaan, miten tässä voidaan mm, monipuolistaa näitä mahdollisuuksia ja myös energian toimittamiseen ja miten tämä tulee vaikuttamaan kaikkiin muihin ma- maihin. Komissio sopimusten vartijana ja lainsäädäntöehdotusten laatijana on suostunut tutkimaan tätä hankkeen hanke, hanketta nimenomaan juridisten puitteiden tiimoilta ja miten, miten nämä sope, so, sopivat yhteen sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa. Me haluamme vakuuttaa teille, että tätä asiakirjaa seurataan tiivisti myös neuvostossa ja se jatkuvasti etenee, kun, lähdetään, kun halutaan toteuttaa energiaunionia ja aivan erityisesti, kun haluamme vahvistaa, vahvistaa toimitusvarmuutta ja energian riippumattomuutta EU:ssa. ssa Tähän kuuluu kiinteästi myös uusiutuvien energialähteiden kehittäminen. Energia ja ilmasto, tästä on puhuttu paljon tänä päivänä, viestejä kuullaan jatkuvasti, ne ovat myös kiinteästi sidoksissa tähän kokonaishankkeeseen. Kiitos hyvä ministeri. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Arjas Kanietelle, olkaa hyvä. Honorable members. Kiitoksia, herra puhemies. Alkuun haluan vielä sanoa, että me tarvitsemme toimivuusvarmuutta ja turvallista energiaa kansalaisille. Se on meille tärkeää Tulevina kuukausina me tulemme esittämään kaasu toimitusehdotuksen uudistetun version ja muutoksia hallitusten välisiin sopimuksiin, jossa huomioidaan nämä toimitusvarmuuskysymykset. Yhtä lailla on tärkeää muistaa, että me olemme sitoutuneet siihen, että riippuvuutemme yhdestä ainoasta lähteestä poistuu ja että me käytämme eri lähteitä, eri reittejä, eri varastointiteknologioita. Näin saadaan luotua laajemmat markkinat ja näin voimme lisätä tuotiin huomastavassa määrin vuoteen 2020 mennessä nykyisestä 40 miljardista kuutiotonnista. Tällä alalla olemme tehneet jo hyvää työtä. Me olemme saaneet aikaiseksi tuloksia niillä alueilla, jotka ovat olleet aika lailla kaukana yhtenäismarkkinoista. Mitä tulee interkonnektoreiden aikaansaamiseksi, niin heinäkuussa muun muassa Portugali hyväksyi ehdotuksen. Sitä kautta voidaan lisätä toimitusvarmuuteen. Me toivomme, että tämä koko hanke on valmis vuonna 2020. Tarkoituksena on saada 10 miljardin kuutiotonnia vuoteen 2020 mennessä. Ja tällä järjestelmällä yritämme varmistaa, että Baltian maat yhdistetään Eurooppaan. Ja kunhan sopimus interkonnektoreista muun muassa Puolan ja Liettuan välillä on solmittu. Kyse on lähes 300 miljoonan euron volyymiltaan olevasta hankkeesta. Tällä on tietenkin keskeinen merkitys. Tällä hetkellä me olemme aika lailla riippuvaisia Venäjän tuonnista ja tämä tapahtuu suurta osin Ukrainan kautta. Näinpä se Nord Streamin. Me olemme toki tietoisia asia sidosryhmän sopimuksesta. Tarkoituksena on lisätä volyymia Nord Streamin osalta. Nord Stream 2 on kaupallinen hanke ja on tietenkin selvää, että infrastruktuurikysymykset ovat tärkeitä tekijöitä, mutta haluaisin sanoa, että riippumatta siitä, minkälaista hankkeesta on kyse, niin tällä putken osalta täytyy huomioida unionin lainsäädäntöä erityisesti, kolmatta energiapakettia ja ympäristö sekä kilpailu ja julkisten hankintojen määräyksiä. Komissio arvioi tiu, tiukin kriteerein näitä hankkeita ja arviointi tapahtuu hyvinkin nopealla varoitusajalla. Mitä tulee tuontiin Venäjältä, niin oikeastaan vain 15 prosenttia tästä kapasiteetista käytetään, mutta se on enemmän kuin mitä me tarvitsemme. Nostri 2 arvioiden mukaan lisää kapasiteettia Venäjältä entisestään ja haluaisin korostaa sitä, että me aktiivisesti tuemme hankkeita, joiden mukaan Ukraina säilyy jatkossa todellakin vakaa ja luotettava kauttakulkureiti, mutta saan muistuttaa, että venäläistä kaasua saa tulla edelleenkin unionin alueelle, mutta me tietenkin haluamme, että kaasun kuljetus toteutuu monimuotoisuuden periaatteiden pohjalta ja että venäläiset toimittajat, kuten kaikki muutkin toimijat, toimivat nykyisten markkinasäätöjen mukaisesti. Kiitoksia. Gracias, Kiitos paljon, hyvä komission jäsen. Nyt aloitamme keskustelun poliittisten puolueryhmien myötä. Busek aloittaa. Gospodarczą, w ramach której firmy kierują się po pierwsze chęć... Sitten täytyy ottaa huomioon myös lainsäädäntö. Nord Stream 2 on kuitenkin epäilyksiä näistä asioista. Ensinnäkin on vaikea puhua voitoista tai tuottavuudesta, koska olemassa oleva infrastruktuuri on käytössä vain puoleksi kaasulle idästä. Ja meren rakentaminen putki on, on paljon äh, kalliimpaa kuin maalla ja sillä on myös ympäristövaikutuksia mahdollisesti. Toiseksi Nord Stream 2 on vastakkaiden niiden velvoitteiden kanssa, joita kaikilla jäsenvaltioilla on energiaturvallisuudessa. Ja siinä käytetään määrävää markkina-asemaa yhden toimi, yhten toimittajan osalta. Ja sitä tutkitaan tällä hetkellä komissiossa monopolien vastaisena toimintana tai monopolin vastaisen toiminnan osana. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä hanke, ei, sitä ei voida pitää pelkästään kaupallisena. Nord Stream 1, ykkösen rakentaminen aiheutti suuria poliittisia paineita. Se uhkaa myöskin naapuruspolitiikkamme piirissä olevia kumppaneita. Se jakaa meitä eikä yhdistä meitä, ja sitä on myös taloudellisesti vaikea perustella. Odotamme, että Euroopan unionin komissio ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimiin, että jos ei noudateta periaatteita, niin sitten pysäytetään Nord Stream 2 rakentaminen. Aivan samoin kuin onnistuu pysäyttää South Stream-hanke. Kiitoksia. President Bush, Arvoisa edustaja Busek, teille on nyt osoitettu sininen kortti. Haluatteko te vastata? Tietysti. Tisztelt képviselő úr! Az északi áramlat közvetlen... Herra puhemies, Nord Stream tarjoaa Saksalle venäläistä kaasua ja kerroitte, että nykyistä kapasiteettia ei käytetä täysimääräisesti, eli uuden putkiston rakentaminen kaksinkertaistaa kapasiteettia. Uskotteko vai ettekö ole sitä mieltä, että tämä ylikapasiteetti antaa tiettyjä mahdollisuuksia Saksalle, eli kun he eivät saa enää Ukrainasta riittävästi kaasua, eli valmistautuuko Saksa tällaiseen tilanteeseen? Widocznie tłumaczenie było... Ilmeisesti tämä käännös ei ollut tarkka. Minä sanon jotain ihan toista. Nykyiset yhteydet itään ovat käytössä vain noin 50 prosenttisesti. Vielä on puolet mahdollisuuksista käyttämättä olemassa olevissa yhteyksissä. Sen vuoksi on kovin outoa eikä perusteltua näytä olevan se, että rakennetaan uusia kaasuyhteyksiä, koska emme käytä edes nykyisiä. Ilmeisestikin joku meni tässä pieleen nyt meidän välisessämme ymmärryksessämme. La parola all'onorevole Zanonato. Edustaja Zanonato, olkaa hyvä. sd ryhmän nimissä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos hyvä komission jäsen. Min minua vähän huolestuttaa tämä Nord Stream-kapasiteetin kaksinkertaistaminen. Näin lisääntyisi riippuvuus Venäjän kaasusta ja tämä vaikuttaisi myös näiden putkien määrään. Nord Stream 2 putkea ja Valko-Venäjä ja Ukraina. Eli meillä on näiden kauttakulkureittien moninaistamisen ongelma. Ja tämä aiheuttaisi epätasapainoa jo hankalan tilanteeseen toimitusvarmuuteen. Tämä on valtava ongelma, erityisesti niille, jotka jotka rakentavat entistä kunnianhimoisempaa energiapolitiikkaa. Ja tämä on kaiken kaikkiaan ongelma EUlle energiapolitiikassa. Miksi Ukraina leikattaisiin tällä tavalla kaiken ulkopuolelle? Tämähän aiheuttaisi vain entistä hankalamman tilanteen tuolle maalle ja Itä-Euroopalle entistä suuremman vaikutuksen Venäjän puolelta. Meillä on hanke, joka kestää vuoteen 2020. Jos toimimme näin, aiheutamme todella epävakautta Ukrainalle ja hankaluuksia myös laajalle laajalti koko Itä-Euroopassa. South Stream on oikeastaan jäänyt täysin varjoon tämän toiminnan takia. Joten tähän liittyy todella oikeutettua kritiikkiä. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Grobarczyk. Kiitos, puhemies. Joitakin vuosia sitten keskustelussa kysyin komission jäsen Öttingeriltä, miksi saksat, saksalaiset osallistuvat Nord Stream-kaasuputken rakentamiseen. Komission suosituksethan olivat sitä vastaan. Komission jäsen sanoi, että tällaista investointia ei enää tuettaisi. Ja sitten seuraavana vuonna kysyin Öttingeriltä miksi saksalaiset tukevat Nord Streamin pidentämistä Gazpromin eduksi. Hän vastasi, että kyseessä on yksityinen hanke, johon Saksan hallituksella ei ole toimivaltaa. Ja äskettäin kysyin teiltä komission jäsen Nord Stream 2 suhteesta kolmannen energiapaketin toteuttamiseen ja energiaunioniin näissä asioissa toimin esittelijänä. Vastaus oli sama kuin ennenkin. Tänään totesitte saman. Tässä on yksityinen investointi kyseessä ja komissiolla ei ole siihen vaikutusvaltaa. 110 kuutiometriä vuodessa 110 000 kuutiometriä vuodessa on merkittävä osuus. Ja tässä olisi tilaisuus myös laajentaa energialajien valikoimaa EU:ssa. Itä- ja Keski-Euroopan valtiot ovat jääneet tässä vähän yksin. Olisi paikallaan tarkastella uudelleen esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviä sitoumuksia. Ja tämän asian hyväksyminen tarkoittaisi sitä, että energiahuollossa tulisi muutoksia, jotka eivät välttämättä ole sellaisia, joita EU-ssa toivottaisiin. Seuraavaksi Petersen Aldesta. Thank you, chair. Kiitos puhemies. Nord Stream 2-hanke on elintärkeää Euroopan tulevien energiamarkkinoiden kannalta ja myös energiapaketin ja energiaunionin osalta. Venäjä tulee vuosikymmenten ajan olemaan avain kumppani energia-alalla. Me olemme keskinäisesti riippuvaisia ja tämän pitäisi vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä teemme tärkeistä infrastruktuurihankkeista, mutta Venäjä sen tärkeää kaasun viejä Gazprom ovat vastustaneet EUn kaasumarkkinoiden vapauttamispyrkimyksiä ja siellä on vaikeutettu monipuolistamista. Ja sen takia meidän pitää todella tarkkailla heidän ehdotuksiaan hyvin tarkkaan. Ja kuten tiedätte, Euroopan parlamentti työstää energiaunionin tulevia tavoitteita Euroopan varten. Minä haluaisin kysyä, mitä mieltä te olette siitä, miten Eurooppa voisi jatkaa Nord Stream 2 keskusteluja ottaen huomioon energiaunionin pääperiaatteet. Esimerkiksi voisiko komission esiin kertoa, kuinka moni EU-valtio aikoo tehdä strategisia arviointeja Nord Streamin hankkeen tulevista vaikutuksista myös geopoliittisesti maissa tutkitaan ympäristövaikutuksia, mutta ei aina mietitä, minkälaisia poliittisia vaikutuksia näillä kriittisillä infrastruktuurihankkeilla on. Siksi pyytäisin, että komissio kävisi vuoropuhelua näiden jäsenvaltioiden kanssa ja kerrottaisiin sitten parlamentille, kuinka monessa maassa tehdään geopoliittisia arviointeja kriittistä infrastruktuureista. Haluaisin tietoa myös siitä, miten komissio näihin asioihin puuttuu ja haluaisin Euroopan kattavan tutkimuksen siitä, minkälaisia geopoliittisia vaikutuksia Nord Stream 2 on, erityisesti minkälaisia vaikutuksia sillä on naapuruspolitiikkaan ja Ukrainan politiikkaan. Kiitos. Per il gruppo Seuraavaksi Gue Angel ryhmästä Silikiotis. Kiitos puheenjohtaja puhemies. Nord Streamin kapasiteetin lisääminen liittyy siihen, että Eurooppa yrittää vastata porsanreikiin, joita energiatoimitusvarmuudessa on. Nämä ongelmat koskevat Etelä-Eurooppaa ja Itä-Eurooppaa, mutta tällä hetkellä monet ovat ilmaisseet epäilyksensä tätä kaasuputkea kohtaan. EU on edelleen eristyksessä olevia maita, kun katsotaan toimitusvarmuutta. Ja on myös toinen asia, joka tulee ottaa huomioon, kun puhutaan Nord Streamista. Komission täytyy ymmärtää se tosiasia, että on käytettävä mahdollisimman hyvin hyödyksi paikallisia energianlähteitä, esimerkiksi Kyprokselta hiljattain löydettyjä energianlähteitä ja samoin itäiseltä Välimereltä. On katsottava myös Pohjois-Afrikan suuntaan. Eli on tehtävä investointeja energiaan, erityisesti maakaasuun Välimerellä. Haluaisin myös kattavan energia-alan strategian, jotta voidaan taata energiansaanti kaikille kuluttajille ilman, tai, jos näin tehdään, silloin ei tarvitse miettiä Nord Streamia. Kiitoksia seuraavaksi Turmes Vihreistä. Ensin haluan kiittää kollegani Reinhard Pytikofferia, joka teki aloitteen tämän keskustelun käymisestä. Nord Stream kaasuputken kaksinkertaistaminen Venäjän ja Saksan välillä on erittäin huono idea – sitä pitäisi kutsua jopa provokaatiosiksi. Se uhkaa EUn energiaunionia ja naapuruspolitiikkaa. Venäjän ja Gazpromin strategia on selvä. Suljetaan kauttakulkureitti Ukrainan kautta ja sillä on valtavia poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Keski- ja Itä-Euroopan maiden kansalaiset kärsivät kaasutoimitusten kallistumisesta ja vaikeuttumisesta ja lisäksi määräävä halli, markkina-asema vahvistuu. Tämä ei palvele energiaunionin etuja, ei myöskään eurooppalaista solidaarisuutta tai geopoliittisia intressejämme Ukrainassa. Olen varma siitä, että enemmistö tässä talossa ja enemmistö hallituksista on täsmälleen samaa mieltä näistä perusteista. Tietenkin meillä on voimakkaita loppareita myöskin esimerkiksi saksalaisia ja britannialaisia ja ranskalaisia yrityksiä tai kansalaisjärjestöjä, joihin, joiksi ne itseään kutsuvat. Ja ne loppaavat käytävillä tätä asiaa ja sanovat, että tässä on vain puhtaan kaupallinen hanke kyseessä ja niin poispäin. Heillä on voimakkaita liittolaisia, kuten Holland ja Merkel, jotka istuivat täällä tänään ja lisäksi David Cameron. Heiltä haluan kysyä, missä on teidän koherenssinne Ukraina-politiikassa ja solidaarisuutenne Keski- ja itä-eurooppalaisten naapureidemme kanssa. Älkääkä puhuko kaupallista hankkeesta, sillä tämä on poliittinen hanke ja hyvin räjähdysherkkä ja jakolinjoja aiheuttava poliittinen hanke. Siksi haluan komission olevan tiukka tässä asiassa ja uskon, että siellä istuu aivan oikea mies komission puolesta, mutta haluan myös, että neuvoston puheenjohtaja Tusk ei piiloudu minkään taakse tässä asiassa – olen hämmästynyt, jos tätä asiaa ei oteta seuraavaan Eurooppa-neuvoston esityslistalle, sillä jos näin ei tehdä, saamme unohtaa koko energiaunionin. Toivon, että Merkel, Hollande ja Cameron selittävät muille pääministereille, miksi he piilottelevat tässä asiassa ja kannattavat tätä hyvin kiistanalaista hanketta, joka täytyy pysäyttää. Kiitos. Seuraavaksi EFDD-ryhmästä Tamburano. Useissa puheenvuoroissa on sanottu, että Nord Streamin kapasiteetin lisäys on ongelma, mutta ehkäpä pitää katsoa, mitä on, ratkaisemattomia ongelmia tässä on taustalla. EU on energia siirtymässä jälkijunassa ja siksi se valitettavasti tarvitsee edelleen venäläistä kaasua. Ja tämän olemme tuoneet esiin usein otteeseen tässä talossa, mutta kukaan ei meitä kuuntele. Olemme tehneet geopoliittisia muutoksia, jotka ovat saattaneet tilanteen epätasapainoon. Kukaan ei olisi ajatellut, että Nord Stream tuplattaisiin, jos Ukrainaa olisi autettu. Se olisi päässyt eteenpäin vakauden tielle. On selvää, että unioni ei toimi demokraattisesti, vaan täällä ainoastaan muutamat tahot toimivat ja taustalla ovat valtavat teolliset ja taloudelliset jättiläiset, jotka eivät todellakaan aja kaikkien kansalaisten etuja. Täällä edelleen suurin osa edustaa säästöpolitiikkaa ja tämä on tuhonnut meidän sosiaaliset järjestelmämme ja vienyt, saanut kansalaiset ja yritykset polvilleen. Entä sitten sanktiot Venäjälle? Kuka maksaa haitat, joita tästä koituu Etelä-Euroopan yrittäjille, ehkäpä Saksa, joka saa etua Nord Streamista. Kaikki tiedätte, mistä on kyse. Nyt meidän pitäisi toimia lääkärinä tässä sairaassa unionissa ja edistää me etuja. On saatava aikaan energiasiirtymä, luovuttava hiilestä, niin että saadaan aikaan geopoliittinen ja suvereni tilanne entistä ympäristöystävällisempi tilanne. Meidän täytyy pyrkiä myös hyvään naapuripolitiikkaan kaikkien meidän ympärillä olevien maiden kanssa, ilman että kukaan meitä ohjaa tietyn suuntaan. Eikä kukaan saa olla primus inter pares niin, että saamme todellisen yhtenäisen unionin. Kiitos. Euroopan. Kiitoksia. Seuraavaksi BINFstä. E Hyvä komission jäsen, kun haluaa tappaa koiransa, niin sanotaan, että se on vesi kauhuinen, mutta te haluatte kuitenkin tässä nyt katkaista sen käden, joka ruokkii meitä. Tässä ei olla ollenkaan nyt yksimielisiä. Haluaisin muistuttaa siitä, mitä Jerome Ferrier sanoi. Hän on kansainvälisen kaasuliiton ja Ranskan kaasuliiton johtaja. Figaro-lehdissä oli hänen kannanottonsa asiaan ja herra Feri sanoi, että Eurooppa ei voi olla käyttämättä Venäjän kaasua. Pidittepä tästä tai ette, niin näin on Fatitivon, joka on kansainvälisen energiajärjestön uusi johtaja myös tätä mieltä. Ja Ukrainan johtajat ovat tässä takana, koska he syyttävät Venäjää kaikesta pahasta, mutta eivät he kuitenkaan ole mahdollistaneet turvallista kautta kulkua heidän maassaan. Gazprom on monta kertaa uhannut, että pantaisiin kaasu kiinni siksi, että naftokaasu Ukrainassa ei maksa rästimaksuja. Kahden ja kolmen välisten neuvottelujen jälkeen EUn ja Venäjän ja Ukrainan välillä 25.9. komissio sanoi, että Ukrainalle maksettaisiin 120 820 000 dollaria, jotta Ukraina saisi tarpeeksi kaasua. Tässä tuolla käytettiin dollareita, josta pidetään enemmän. Näin ukrainalaiset saavat lämmitystä talvella, mutta he eivät ymmärrä, kuinka paljon lehmänkauppoja tässä tulee vielä, kun halutaan lähestyä Euroopan unionia tässä Venäjä, joka olisi heidän luonnollinen kumppaninsa, vain etääntyy. Tässä olisi Itä-Euroopassa, Bulgariassa, Serviassa ja Unkarissa ja Italiassa ja Kreikassa hyötyä projektista, mutta EON, BAS, OMB ja EMG sitten allekirjoittivat tämän Nord Stream 2 sopimuksen. Gazpromille tulee 50 prosenttia, EON, OMV ja BAS saavat 10 prosenttia kukin ja ranskalainen Engie 9 prosenttia. Tästä kerrottiin Vladivostokin energiafoorumissa ja näin pystytään kaksinkertaistamaan nykykapasiteetti. Toivottavasti komissio ei taas pilaa kaikkea ja pyri estämään projektin täytäntöön panoa sen jälkeen, kun ei annettu South Streamia Venäjän rakentaa. Me tarvitsemme todellakin takeet toimitusvarmuudesta, jos haluamme rauhan kauden, emmekä tätä kylmää sotaa, jonka olette aloittaneet. Monsieur, monsieur Bay, Herra Bay, teillä, teillä on sininen kortti. Otatteko kysymyksen vastaan? Andrevičiut. Uh, Kiitos puhemies. Kollega, kuulimme puheen, jossa Gazpromia ylistettiin luotettavimpana kasvuntoimittajana Euroopassa. Ehkä tämä on jotenkin ymmärrettävissä, mutta mitenkään selitätte Gazpromin tilanteen? Se on luultavasti Euroopan suurin ja tuottoisin yhtiö. ja sen yhteydet Moskovaan ovat ilmeisen tiiviit. Miten selitätte sen, että Gazprom veloittaa Ukrainalta enemmän kaasusta kuin Saksalta? Onko tässä kenties jotain poliittista? Te puhutte pelkästään taloudesta. Miten selitätte sen, että Ukrainan kaasu on kalliimpaa kuin Saksan kaasu? Jos olette kerran ekonomisti ja näihin väitteisiin tukeudutte. Hyvä kollega, Tämä kommentti osoittaa vihamielisyyttä Venäjän suuntaan, jota kuulee usein Euroopan parlamentissa, kunnes toisin näytetään, Gazprom ei ole koskaan lakannut toimittamasta kaasua ja nämä erot, jotka mainitsitte siinä taustalla on varmasti maksuvaikeudet, joita on ollut monta kertaa Ukrainasta Venäjään päin. Siellä on paljon maksuja rasteissa, rastissa. Eikä nyt ole maksettu siis. Seuraavaksi puheenvuoron saa Korvin Mikke, sitoutumaton. <clears throat> Puhemies, hyvä komission jäsen. Haluan aivan ystävällisesti todeta, että kyse on kyllä yksityisyrityksistä, ja ne vain toimivat Venäjällä ja Saksassa – Eihän tämä nyt kuitenkaan ilman hallituksen myötävaikutusta tapahtu. Ariska Nete totesi, että toinen putki on tarkoitettu energiatarjonnan monipuolistamiseen. Tämähän on ihan naurettavaa. Herra Busek, teille sanon, että mielestäni kyse on siitä, että tämä toinen kaasuputki saattaa vaikuttaa kaasun toimituksiin Ukrainan kautta. Tämä on aika epämääräistä. Euroopan komissiollakin voi olla taka ajatuksia Gazpromin suhteen. Olen hyvin hämmästyksellä seurannut sitä, että vihreät ovat kyllä hiili- ja ydinvoimaa vastaan, mutta eivät sitä vastaan, mikä Venäjältä tulee. Ja sitten tuo osake voitoilla. Osakevoittokysymys on myös kiinnostava. Puolakin on tarkoitus kiertää Nord Stream-putken avulla. komissio ei kiinnosta ollenkaan tämä asia, vaikka se voisi siitä kiinnostua. Puolan tasavallan on suojauduttava itse tässä asiassa. Komissio ei näe mitään uhkia mukamassa Ja toivottavasti komissiosta ei tule Gazpromin sivuosastoa. Seuraavaksi Karins. Hyvä komission jäsen. Euroopan unionilla on suuri strateginen heikkous. Me olemme tuonnista riippuvaisia, erityisesti energian alalla – ja olemme riippuvaisia juuri erityisesti Venäjästä. Tämä on heikkoutemme, mutta ratkaisujakin on olemassa. On muodostettava Euroopan energiaunioni. Siihen liittyy kolme tärkeää pilaria. Ensinnäkin on vähennettävä energiariippuvuutta, lisättävä kilpailua ja kolmanneksi on moninaistettava energialähteitä. Nord Stream 2-hanke kuitenkin toimii päinvastaisesti, eikä se tue EUn tavoitteitamme, vaan päinvastoin lisää riippuvuuttamme Venäjästä ja vähentää kilpailua, eikä myöskään moninaista energianlähteitä. Tässä lähestulkoon ainoana energialähteenä tulee olemaan Venäjä. Ja lisäksi toteaisin, että jos kaasukapasiteetit kaksinkertaistetaan, silloin Ukraina jää täysin yksin. Eikä myöskään energian toimitusvarmuus toteudu. Meidän on pysäytettävä tämä hanke. Se pystytään tekemään poliittisesti. Myös South Stream pysäytettiin poliittisista syistä. Me pystymme tässä toimimaan myös juridisesti. Meidän tulisi pyytää komissiota katsomaan, miltä suuryritysten ja kolmansien maiden toimittajien väliset, eli Gazpromin väliset sopimukset näyttävät. Kiitos. Seuraavaksi Balchitis. Kiitos puhemies. Euroopan unionin energiariippuvuus Venäjästä on yksi päätavoitteistamme, kun energiaunioni on perustettu. Ja siksi se, että Nord Stream 2 kapasiteettia kapasiteetun avulla kapasiteetti kaksinkertaistuisi, on meidän politiikkamme vastaista nämä muut jäsenvaltiot, jotka ovat tähän asti olleet muiden Euroopan unionin kaasuverkostojen ulkopuolella, mikä niiden tilanne tulee olemaan. Liettuan kaltaiset maat, joissa on näistä kasvuterminaali saatu rakentaa ilman EU-rahoitusta ja se on pyrkinyt vähentämään energiakulujaan. Yksityiset yritykset tekevät päätöksiä, jotka ovat kumppaneiden etujen vastaisia, kuten Ukrainan osalta. Ja voimmekin siis kysyä, että kun pyrimme parantamaan energiaturvamme ja emme halua olla niin riippuvaisia Venäjästä, niin onko tämä todellakin kannattavaa. On skandaali, että Euroopan komissio ei ole kaikista sopimuksista saanut etukäteen tietoa ennen kuin ne allekirjoitetaan. Tämä skandaali tuo sille kysymyksen siitä, kuinka tehokkaita instituutimme ovat. Fotiga. Dziękuję. Gazociąg północny był i jest narzędziem. Kiitos. Nord Stream kaasuputki on painostuskeino maalleni ja sen naapurimaille, kuten Ukrainalle. Kyse ei ole pelkästään energiavarmuudesta, vaan EUn kannalta kyse on myös solidaarisuudesta. Haluan aivan selvästi sanoa tämän myös uuden Turkish Stream-projektin yhteydessä. Se on yhtiöiden käsissä, mutta kyse on todellisuudessa propagandavälineestä. Se on asettettava oikeisiin puitteisiinsa myös Venäjän osallistumisen osalta. Seuraavaksi Austrevicius. Mr. President, uh, Commissioner. Puhemies, hyvä komission jäsen, kollegat. Tämän vuoden heinäkuussa Euroopan parlamentin ryhmä, itse mukaan lukien, kirjoitti komissiolle ja pyysi sitä tarkastamaan tätä asiaa, joka liittyy kaasuputken kapasiteetin kaksinkertaistamiseen. Olen hieman yllättynyt teidän vastauksestanne. Siteeran. Se, että lisätään Nord Stream kapasiteettia on ennen kaikkea kaupallinen päätös. Mielestäni tämä on business as usual. Kollegat ovat tuoneet esiin hyviä näkemyksiä. Kysyn teiltä seuraavia asioita. Oletteko edelleen varma, otan huomioon geopoliittiset kysymykset, että tämä on kaupallinen hanke, eli tässä kuljetaan Ukrainan ohi. Ja toiseksi, ettekö usko, että Nord Streamin laajentaminen on energiastrategiamme ja energiaunionimme periaatteiden vastaista? Ja kolmanneksi, mikä on näkemyksenne siitä, miten nämä asiat sopivat yhteen, eli lisätään Nord Stream-kapasiteettia, mutta halutaan samalla vähentää riippuvuutta ulkoisista tuista. Kiitoksia vastauksistanne. Ferreira. President. Puhemies. Niin sanotun energiaunionin kehitys ei ole mitään muuta kuin tämän strategisen ja elintärkeän sektorin alistamista Euroopan päävallanpitäjille ja taloudellisille voimille, jotka ovat yhä monikansallisempia. Infrastruktuurinäkökulmasta asia on näin, samoin markkinoiden yhtenäistämisen näkökulmasta. Tähän liittyy suuria kysymyksiä, kuten energiahuoltovarmuus, kestävän energian kehitysmahdollisuudet maakohtaisesti – ja tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollinen eristäminen tai integrointi energiakysymyksissä ovat sellaisia asioita, jotka meillä ovat edessämme. Kyse on myös energia-alan poliittisesta ja teknisestä hallinnasta ja näitä asioita on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti. Ja täytyy saada pois monopolien käsistä ja energiaunioni osaltaan tukee tällaisia monopoleja. Kiitos. Seuraavaksi Tarant. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Komission jäsen Sefcovicin aloite, että tutkittaisiin Nord Stream 2 juriset oikeudelliset ulottuvuudet on hyvä, koska tässä todellakin pyritään saman geopoliittista voittoa. Tämä on jopa tietynlainen hybridisota, vaikka Venäjän ja Saksan ja Royal Dutch Shellin asianaja tässä kehittelisivät erilaisia mm, tapoja asia esittää, niin me autamme teitä Ferrari ja Scagnete tässä työssä, mutta kaikki tiedämme, että tässä kaikki menettävät. Meistä tulee helposti Bermudan kolmio eri toimielimistä. Me haluamme Herran tuskin ryhtyvän toimiin asia pitää ottaa esille neuvoston kokouksessa ja vasta tuossa vaiheessa Rova Merkel ja herra Holland voivat nähdä Fikon, Kopatsin, Kopan ja muiden silmistä sen, kuinka paha virhe olisi, jos herrat Putin ja Schröder rakentaisivat tämän ympäristön kannalta haitallisen ja talosi epäelinvoimaisen kaasuputken. Te olette olleet öljyalalla, minä olen ollut kaasualalla, minä olin neuvostoarmeijassa kaasuputken rakentaja ja haluaisin optimisti sanoa lopuksi, että ei Venäjä pysty sitä kaasua niin paljon toimittamaan. Tämä on pelkkä bluffi. 50 prosenttia kapasiteetista on käyttänyt Nord Stream 1. Ja nyt on lopetettava tämä suunnitelma, että rakennetaan toinenkin. Tämän tarkoitus on päästä eroon Ukrainasta. Täällä te käytitte kaksinkertaisen ajan verrattuna siihen, mikä puheaikana olisi ollut. Seuraavaksi Seinfeld. Dziękuję, panie przewodniczący. Puhemies ydinkysymys, kun luomme EUn energiavarmuutta, on se, että olemme entistä vähemmän riippuvaisia erityisesti idästä tulevista energialähteistä. Meidän on noudatettava siis näissä asioissa EUn perusperiaatteita ja energiatoimitusvarmuusstrategian periaatteita. Tilanne on aika outo. Kaikissa strategisissa asiakirjoissa yhtäältä EU vahvistaa sen, että tarvitaan energialähteiden monimuotoistamista, mutta toisaalta EU lähtee investointihankkeisiin, jotka vain lisäävät jäsenvaltioiden riippuvuutta Venäjästä. Tässä yhteydessä on kuultu selkeää kieltä tietyiltä poliitikoilta, jotka sanovat, että kyseessä on yksityinen kaupallinen hanke, johon ei saa puuttua. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Saksa omistaa osan yrityksistä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen Gazpromin kanssa. Eli on vaikea kuvitella, että Saksa olisi lähtenyt näin pitkän aikavälin hankkeeseen ilman Saksan hallituksen tukea. Nord Stream on uhka Euroopan taloudelle ja suoraan tietyille jäsenvaltioille, kuten Puolalle ja Bulgarialle ja myös liitännäismaille, kuten Turkille. On arvioitu, että tappiot ovat vuosittain ainakin kaksi miljardia. Eli tämä, tässä pelataan solidarisuutta vastaan. Nyt EU pitäisi todella pyrkiä pysäyttämään tämä hanke. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Girek. Energiaunioni on toisaalta yhtenäinen kilpailukykyinen energiamarkkina-alue, toisaalta osa EUn ilmastotavoitteita. Tavoitteisiin pääsemiseksi on parannettava myös energiatehokkuutta. Nord Stream-putki voi olla edistämässä energiaunionia ja huoltovarmuutta. Jos ajatellaan asiaa pitkä, pitkällä aikavälillä ja rationaalisesti, niin Tietenkin tässä on monenlaisia kiistoja. Ne täytyy nyt unohtaa ja voidaan todeta, että aikomus kaksinkertaistaa putken kapasiteetti vaikuttaa ihan järkevältä ajatukselta. Vähintään 20 prosenttia on fysikaalisesti ja kemikaalisesti se osuus, jonka verran tämän energiakäyttö on tehokkaampaa kuin hiilen käyttö. kyseisen energiantuotannon tehokkuus on myös otettava huomioon, samoin kuin tuulivoiman osalta on kiinnitettävä huomiota myös niin sanottuihin äh, kuormitushuippuihin. Tämä on ymmärretty Venäjällä oikein hyvin ja tämän hankkeen järkevyys on tunnustettu. Yhteisön projektit, jotka ovat EUn valvonnassa – energialajien valikoimaan monipuolistamiseksi Itämeren alueella on myös yksi tavoite. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä von Bassert. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Suunnitelmat kaksinkertaista Nord Stream ovat aivan täysin asetettujen energiapolitiikan tavoitteiden vastaisia haluamalla vähemmän riippuvaisia Venäjän kaasusta, emme ainoastaan monipuolistamalla lähteitä, vaan etsimällä myös vaihtoehtoisia energianlähteitä. Jos katsotaan Nord Streamin kapasiteettia, ja koska se nykykapasiteetistakin käytetään vain 50 prosenttia, niin tässä on tietysti muitakin asioita taustalla. Ei tästä saa tehdä nyt geopoliittista asiaa. Meidän pitää vain kysyä itseltämme, mistä haluamme jatkossa energiaa, mikä on vara, mahdollisuus meillä on. Resursseja pitää olla kriittisiä. Kiitos. Seuraavaksi Selimovic Aldesta. Kiitos puhemies. On ollut pitkään tiedossa, että Venäjä käyttää kaasutoimituksia kiristyskeinona maita kohtaan ja estääkseen niiden läntymistä EU-hun. Esimerkiksi Viroon toimituksia on katkaistu ja Georgiassa länsimielinen hallitus sai nähdä hinnan korotuksia samoin Ukrainassa – Baltian maissa, Armeniassa, Kirgisiassa, Transnistriassa, Georgiassa. Kaikissa näissä maissa on korotettu hintoja. Bosniassa ja Serbiassa ollaan myös riippuvaisia kaasusta ja ne, niiden pitää tanssia Kremlin pillin mukaan. Nord Streamin laajentaminen pahentaa Ukrainan tilannetta ja kysymykseni on, miten komissio aikoo varmistaa, ettei tätä vastaavaa tapahdu jatkossa. Millä keinoilla komissio aikoo varmistaa, että tätä ei nähdä jatkossa lisää? Kiitoksia. Seuraavaksi Kristoforu. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies Haluaisin korostaa sitä, että tässä salissa meidän puh- tulisi puhua selkeästi ja objektiivisesti. Kun minut tänne valittiin, siitä lähtien olen kuullut kaikkien sanovan parlamentissa ja komissiossa ja muuallakin, että Euroopan unionin pitää muuttua energiakysymyksissä riippumattomaksi. Emme saa olla riippuvaisia muista, meillä pitää olla useita energianlähteitä. Emme saa jäädä kenenkään panttivangiksi tässä kysymyksessä tai olla riippuvaisia vain yhdestä energialähteestä. No, miettikääpä nyt Voimmeko päästä näihin tavoitteisiin riippumattomuuteen Nord Stream 2-hankkeen kautta? Komission jäsen aivan oikein sanoi, että Euroopan unionilla pitää todella olla useita maakaasulähteitä. Ja nyt on ehdotuksia ja päätöksiä. Ehdotuksia meillä jo on, ja yksi näistä on se, että arvioimme minkälaisia sisäisiä lähteitä ja resursseja meitä, meillä on, esimerkiksi Välimeren alueella. Sen kasvuvaroja täytyy käyttää mahdollisimman hyvin, jotta riippuvuutta voidaan vähentää mahdollisimman paljon. Sitten itäinen Välimeren alue, sekin on tällainen lähde. Esimerkiksi Kypros voi tarjota vaihtoehtoisia energian lähteitä. Kypros, Israel, Turkki, Kreikka ja myös muut alueet voivat toimia vaihtoehtoisena energian lähteinä. Ja meidän on pohdittava myös sellaisia ratkaisuja, jotka estävät sen, että jäämme todella joidenkin tahojen panttivangiksi. Eli nyt tarvitaan konkreettisia, kestäviä ehdotuksia ja on panostettava itäisen välimereen. Sinne on tehtävä energiainfrastruktuuri investointeja lisättävä näin toimitusvarmuutta ja riippumattomuuttamme. Kiitoksia. Seuraavaksi Jeppe Kofod. Minuutti. Komissio. Kiitos puhemies, komission jäsen. Nord Streamia ei pidä laajentaa, se on näin yksinkertaista. Energiaunionin me on rakennuttava solidaarisuudelle, yhteistyölle ja kestävälle energialle. Nord Stream on näiden tavoitteiden täysi vastakohta. Nord Stream 2 kiertää valtialaiset naapurimme. Se aikoo eristää Ukrainan kokonaan, eikä kukaan tarvitse sitä. Vain noin puolet nykyisestä kapasiteetistakin on käytössä. Se vain vahvistaa ja palkitsee Putinia ja heikentää Eurooppaa. Putin puolestaan on hyökännyt Ukrainaan ja pommittaa Syyriaa. Ei ansaitse mitään palkkioita. Laajentaminen vain vahvistaa ja pidentää riippuvuuttamme Venäjän kaasusta. Sen sijaan meidän on panostettava kestävään energiaan ja todellisten eurooppalaisten energiasisämarkkinoiden rakentamiseen. Toivon, että komissio varmistaa tämän onnistumisen. Uh... Kiitos. Seuraavaksi Jakiewicz. Chcę przypomnieć, że mój kraj, Polska, od początku rozmów na... Kiitos puhemies. Haluaisin muistuttaa, että minun maani Puola on keskustelujen alusta alkaen vastustanut tätä hanketta. Se on sellainen investointi, joka on vaaraksi Keski-Euroopan energiantoimituksille, eikä tässä ole saatu solidarisuuden osoituksia Euroopan unilta. Ei voi olla niin, että eurooppalaiset yritykset neuvottelevat sellaisen maan kanssa, joka ei ole edes EUn jäsen. Ja näin kuitenkin käy juuri nyt. Suurin osa jäsenvaltioista ei sano yhtään mitään. Tämä on energia, toimitusvarmuuden ja talouden vastaista Nord Stream tuo epävakautta Euroopan markkinoille. Käytännössä tästä on hyötyä ainoastaan yhdelle EUn jäsenvaltiolle. Saksan poliitikot puhuvat paljon pakolaisista nykyään, mutta pitäisi ehkä miettiä Nord Streamia ja kuinka se sopii yhteen. Ja seuraavaksi Chava Molnar yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. On selvää, että EUn energiavarmuus sen on perustuttava uusiutuville energianvaroille. Tämä ei liity nyt ainoastaan ympäristön suojeluun tai vaikeaselkoiseen vihreän ideologiaan, vaan tämä on todella tärkeä, jos halutaan teollisuutta ja työpaikkoja. Se voi olla niiden moottori. Tähän asti tässä ei olla onnistuttu. Nyt tarvitaan moninaistamista. Jos monipuolistamista ei tapahdu, niin EUn energiavarmuus ei ole kestävää. Monimuotoistamisen takia tai monipuolistamisen takia energian hinta on laskenut. Näen kaasukin mukana, mutta pitää tehdä selväksi, että EU ei ole yksipuolisesti riippuvainen Venäjän kaasusta. Venäjä tarvitsee myös meitä, sillä uusiin kauko-idän kumppaneihin verrattuna Eurooppa on paljon luotettavampi kumppani ja siksi tarvitaan sekä uusiutuvia energialähteitä että monipuolistamista. Kiitos. Seuraavaksi Kuzmiuk. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Nord Stream 2 investointihanke on erityisesti poliittinen, ei niinkään taloudellinen hanke. Tällä hetkellä kapasiteettia käytetään vain puolittain. Ja tässä taustalla ovat suuret energiayritykset, kuten Gazprom. Ne käyttävät energiamarkkinoita jatkuvasti väärin. Eli tässä rikotaan sekä lainsäädäntö Euroopassa että solidaarisuusperiaatetta sen sijaan, että meillä olisi kaikkien EU-jäsenvaltioiden kunnioittama Euroopan unioni, energiaunioni. Edustan Puolaa ja vaadin, että solidaarisuudesta pidetään kiinni. Energian toimitusvarmuus on kirjattu myös Lissabonin sopimukseen. Sitä pitää kunnioittaa ja pyydän, että tämä pääosin Venäjän investointi jäädytetään. Kiitos seuraavaksi Griffin, minuutti. Kiitos puhemies. Energiavarmuus on suuri haaste Euroopalle. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuontiriippuvuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, etenkin maakaasun suhteen. Tässä yhteydessä minä haluan korostaa sitä, että energiavarmuus ratkaisuihin on sisällyttävä markkinoiden integraation lisääminen, energiatehokkuuden edistäminen ja uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen. Nord Stream putken kapasiteetin kaksinkertaistamisella olisi paljon vaikutuksia, joita komission on huolellisesti arvioitava. Komissio ja sen kanjete ensinnäkin komission on varmistettava, että hanke on energiamarkkinoita koskevan EU-lainsäädäntön mukainen. Kehotan komissiota myös tutkimaan sitä, mitä putken kaksinkertaistaminen merkitsisi Keski- ja Itä-Euroopan valtioille. On meidän etujemme mukaista etsiä kattavaa ratkaisua energiavarmuuteen se, se hyödyttäisi kaikkia jäsenvaltioita. En ole varma, että tämä hanke on osa tuota ratkaisua. Kiitos. Eh, thank you. Eh, przechodzimy do procedury każde. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa. Ja puhujalista, listalla on neljä puhujaa. Ensimmäinen puhuja. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, täällä on jo kaikki sanottu tässä salissa tänään. Minä mainitsisin nyt vain tärkeimmän asian, eli solidaarisuuden ja oikeuden kunnioittamisen Se on Euroopan unionin perusta ja tästä on puhuttu paljon viime aikoina. Tänään tässä täysistuntosalissa tämä periaate on ollut esillä jo tuhat kertaa. Solidaarisuus tai yhteisvastuu ei voi olla kaikille pakollista joissain asioissa, sitten toissa asioissa, kuten Nord Stream 2. Tämä riippuisi vain taloudellista tehokkuudesta. Minä en voi tähän yhtyä. Toru Claudian Franzulica. Seuraavaksi panie president. Commissioner. Komission jäsen. Kun neljätoista maaliskuun huippukokouksessa päätettiin, että tarvitsemme suunnitelman, jolla voidaan vähentää energiariippuvuutta Venäjästä. Ehdotettiin, että sen lisäksi, että voimistamme suhteitamme muihin energian toimittajiin, tarvitsemme myös uusia energialähteitä. Ja on totta, että Nord Stream kaasuputki vaikuttaisi kielteisesti Keski- ja Itä-Euroopan maihin ja edistäisi ainoastaan tiettyjen EU-valtioiden ja yritysten etuja. Ja tämä toimisi solidarisuusperiaatetta vastaan, eikä ole sen, mukainen, jonka, sen strategian mukainen, jonka komissio on laatinut. Tämä olisi hyvin kielteistä joillekin maille, solidaarisuudelle ja kohesiolle. Me tarvitsemme oikeanlaisen strategian, jos haluamme, että ei synny katkoja toimituksissa tai muita ongelmia. Kiitos. Mulțumesc, domn deputat. Kiitoksia. Seuraavaksi Marias. Kiitos puhemies. Nord Stream 2 osoittaa, että energiapolitiikassakin on eri tekijöitä, joita pitää ottaa huomioon. Liittokansleri Merkel sanoi, että Ukrainaa ei jätetä yksin mutta suuret monikansalliset yhtiöt ovat kuitenkin tämän takana. Ne ovat ajamassa tätä suunnitelmaa Nord Streamin kaksinkertaistamisesta. On tärkeää, että sekä siirtoreitit että toimittajat otetaan tässä huomioon. South Stream kulkee oman maani Kreikan halki ja sen saaminen sinne oli hyvin tärkeä saavutus. Ja nyt sitten on käännetty katseet myös Välimeren itäpuolelle. Siitä voi tulla hyvin tärkeä energian solmukohta ja vähähiilisen talouden kehittäminen auttaisi meitä tässä koko kuviossa. Tonis Rope. Prasom. Kiitos. Seuraavaksi Rope. Pirmininke, gerbiamas komissio. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Komission ei pitäisi tarkastella tätä hanketta ainoastaan kaupallisena hankkeena, vaan sen pitäisi huomioida laajempi kuvio. Pitää huomioida ilmastonmuutos, energiapolitiikan tavoitteet ja on selvää, että tämä hanke on meidän tavoitteemme vastaista Mehän haluamme monipuolistaa energian toimituslähteitämme. Se ei ole myöskään meidän prioriteettiemme mukaista, jos ajatellaan energiavarmuuden vahvistamista. Emme tarvitse uutta energiainfrastruktuurirakennelmaa Itämerelle. Meillä on nyt jo vaihtoehtoisia kaasuntoimituskanavia. Meillä on Liettuossa, Liettuossa esimerkiksi tämä nestikaasuterminaali, mutta sitä käytetään ainoastaan osittain erinäistä syistä. Ja minä todellakin toivon, että tästä hankkeesta ei nyt tule uusi epäonnistuminen meidän politiikassamme. Sillä ei voida katsoa, että se on Euroopan politiikan mukaista. Emme me voi jatkossa tukea tällaisia hankkeita enää. Uh, on behalf... Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta hyvä komission jäsen herra Miguel Arias Cañete. Thank you, thank you, President. Honorable members, I, Kiitos puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä kommenteista. Ja on hienoa, että olemme aika lailla samoilla linjoilla tässä asiassa. Minä haluaisin vielä toistaa, että energiavarmuuden osalta monipuolistaminen avainasia asemassa ja komissio työstää juuri tätä. Me haluamme monipuolistaa eri hankkeiden osalta on hyvin tärkeää myös se, miten LG jatkossa kehittyy. Me tuemme etelä käytävän kehittämistä on tärkeää, että Anatolian putket saadaan toimimaan. Ei ainoastaan Azerbaidsaniin, vaan jatkossa myös Turkmenistaniin ja Iranin pitäisi saada putkiyhteys. Välimerellä tapahtuu kaikenlaista. Puhutaan suuresta kaasu määrästä tänä vuonna on löytynyt sitä paljon lisää ja muitakin mahdollisuuksia on. Haluamme myös kytkeä Iberian niemimaan Keski-Eurooppaan ja näin saataisiin virtaamaan Algerian kaasua. Tässä on siis erilaisia hankkeita. Me haluamme monipuolistaa näitä lähteitä ja reittejä, mutta Nord Stream 2 ei tähän johtaisi, se vaan lisäisi Euroopan unionin riippuvaisuutta yhdestä toimittajasta ja reitistä. Se voisi myös estää Ukrainan kaasun kulun ja 20 prosenttia menisi yhtä kanavaa pitkin ja näin Saksan osuus kasvaisi 40-70 prosenttiin. Ja siksi on nyt todella epäilyttävä, onko tämä hanke meidän ajatusten mukainen. Tarvitaan turvallinen reitti. Kuten sanoin, nyt on jo ylikapasiteettia Venäjän kaasun toimittamiselle ja siksi Nord Stream 2 ei koskaan voi olla kaikkien, kaikille myönteinen hanke, jolle annetaan tukea EU-sta. Vakuutan, että jatkossakin tarkkaan tutkimme Norsin kaksi hanketta, jotta voidaan varmistaa, että nyt toimitaan täysin kolmannen energiaunionin markkinan lainsäädännön mukaisesti. Olemme yhteydessä Saksan säätelijä, jotta saamme lisätietoa hankkeesta. Ja tältä pohjalta komissio tekee johtopäätökset siitä, onko tämä Nord Stream 2 hanke laillinen ja kerron parlamentille kaikista uusta askelista. Pitää myös mm, vielä selvittää, onko tämä kaupallisesti järkevä hanke, mutta joka tapauksessa on Euroopan unionin sääntöjä noudatettava, kuten jo sanoin. Erityisesti kolmas energiapaketti ja myös ympäristökilpailukyky ja julkisten hankintojen säännöt niitä on noudatettava. Tätä seuraan itse henkilökohtaisesti. Kiitos. European Council. Minister Nicolas. Seuraavaksi ministeri Schmidt, neuvosto. La présidence... Puhemies, hyvin lyhyesti haluaisimme kiittää tästä mielenkiintoista keskustelusta. Haluamme kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että ollaan niin kiinnostuneita energiavarmuudesta ja myös tästä Nord Stream-hankkeesta. Itse asiassa energiavarmuus on keskeinen asia Euroopan unionille ja kansalaisille ja myös kansantalouksille. Energiavarmuus, kuten keskustelu on osoittanut, kattaa erilaisia taloudellisia ja ympäristö- ja myös geopoliittisia näkökohtia. Unionilla pitää olla yhteinen visio, yhteisiä tavoitteita, pitää puhua yhdellä ainoalla äänellä – Energiaunioni tarjoaa puitteiston, jonka pitää antaa unille mahdollisuuden päästä tuloksiin, jotka on asetettu, tai tavoitteisiin, jotka on asetettu. Minä haluaisin viitata siihen, mitä komission sen äsken sanoi, ja kertoisin, mitä 19. ja 20. 3.2015 neuvoston päätelmissä sanottiin, siellä on kohta D, jossa sanotaan, että pitää varmistaa se, että kaikki sopimukset, jotka koskevat kaasun ostoa ulkopuolista toimittajilta, että ne ovat Euroopan unionin lainsäädännön mukaisia, pitää lisätä näiden sopimusten avoimuutta ja varmistaa, että ne ovat unionin säännösten mukaisia energiavarmuuden osalta. Ja komission jäsen puhui juuri tämän suuntaisesti myös. Ja siksi valtio ilman muuta kertoo eteenpäin nämä huolet, jotka täällä on tänään otettu esille. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur ministre. Dziękuję bardzo, panie ministre. Kiitoksia,